I hope that everybody has kissed everybody. Toivottavasti kaikki ovat suudelleet kaikkia niin, että voimme jatkaa ja siirtyä äänestysselityksiin. Herra Mamikins, hyvät kollegat, hyvät kollegat, olemme jo siirtyneet äänestysselityksiin ja nyt täytyy tietysti kuunnella sitä, mitä kollegoilla on sanottavana. Deci pentru recomandare, doamna Sandra Calniete. Rova Calnieten suositus EUn eh, e ja Vietnamin kokonaisvastuumpelitystä koskevasta puitesopimuksesta. Herra Mamikin, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Halusin sanoa, että Euroopan historia osoittaa, että meidän täytyy tehdä muutoksia erinäisiin sopimuksiin, jotta voidaan ottaa laajentuminen huomioon. Tässä tapauksessa